Okay, colleagues, if we can... Kollegat, voidaan aloittaa koko uudestaan? Tästyslistan kohta 16. E uh, Komission TENTI-ohjelmavalinnan e e eh, perusteellinen esittely. Ja kun kysymys tenteistä, niin Jan Erik on täällä. Jan Erik, olet tervetullut. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos tästä mahdollisuudesta puhua uh, valiokunnalle. Uh, ja päättää Euroopan laajuista liikenneverkkoa koskevien hankkeiden valinnoista vuoden 2011 ehdotuspyynnöissä. Komissio on kerran esitellyt monivuotista ohjelmaa ja tällä kertaa esittelemme vuotuista ohjelmaa. Ja kuten kohta kuulette, siihen kuuluu kulutuspolitiikan prioriteetteja, mutta se myös keskittyy projektiputken valmisteluun ja pohjustelee seuraavien ohjelmien valmistelua Euroopan laajuisissa liikenneverkoissa. Brian, meillä on tällainen esite, joka kertoo valinnan tuloksista. Jos olette olleet mukana aikaisemmissa harjoituksissa, näette, että nyt prosessissa vähän enemmän informaatiota – sivulta 39 lähtien näette yksityiskohtaisemmin tietoa projekteista, joille on suositeltu rahoitusta annettavaksi. jan kysyisin vaan, onko teillä kaikilla tuo asiakirja? No no. no, no, it's this no, no. one. I'll make sure you get a copy, Phil. It'll be on its way. Phil saa oman kopiosi. Jatka, pois. Niin, me vain niin panemme vähän informaatiota, vähän enemmän informaatiota kuin viimeksi. Joten saatte tietää hyvin projekteista, jotka on valittu. Kerromme myös lisäprojekteista, joita ei suositella. Ja lyhyt tiivistelmä arviointipaneelin päätöksistä rahoituksen suhteen tai rahoituksen eväämisen suhteen komissio TNT toimenpanevan viraston kanssa on nyt vienyt valintaprosessin loppuun. Ja valintapäätökset, jossa on 74 rahoitusehdotusta, estellään nyt valiokunnalle täällä. Nämä ovat torstaina jäsenvaltioiden rahoitusavustuskomitealle. Ja jos me saamme sieltä puollon sitten on normaali parlamentin kuulemismenettely, joka alkaa ensi kuun lop, tämän kuun lopulla. Ja sitten tämä palaa komission päätöstä varten. Ja lopullinen rahoituspäätös 74 projektille keskustellaan projektien edistäjien kanssa ja komissio tekee päätöksen ja rahoitus on tarjolla ennen vuoden loppua. Kuten sanoit, meillä oli jo monivuotinen ohjelma vuodelle 2012. Nyt meillä on tämä vuotuinen ohjelma ja vuotuisen ohjelman rakenne pitkälti toisiin tämä viime vuoden vuosittaisen ohjelman että Meillä on viisi pää prioriteetteja. Ensinnäkin ne projektit, jotka pyrkivät integroimaan kuljetusjärjestelmää, ovat etusijalla. Eli tässä on monimoodi projekteja tai tällaisia liityntäpisteitä, esimerkiksi sellaisia, jotka yhdistävät vesiyhteyksiä tai merisatamia. on osa koskee ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämistä ja kasvihuonekaasuja, ja siinä on myöskin joko projekteja, jotka liittyvät keskusteluihin Euroopan meri, pohjoisella meriasilla, eli vähärikkiset alueet ja polttoaineen muuttamisen haaste. Tai ainakin sen takaaminen, että meriliikenteen propulsiomoottorit eivät päästä merkittäviä määriä rikkipäästöjä. Eli kysymys on lähinnä nesteytetty maakaasuprojektit. Siinä olivat A ja B. Prioriteetti kolme on jotain, josta keskusteltiin Euroopan yhdistämisvälineen Connect Europe Facilityn yhteydessä. Tässä pyritään auttamaan edunsaajia parantamaan projekteja niin, että tämä Connecting Europe kypsyy. Mutta tuon välineen sisällä on myös tällaisia fokusoituja ohjelmia, joihin liittyy sitten kovia investointeja, jotka saavat tästä TNT-rahoituksesta rahaa. Nelonen liittyy myöskin tähän Euroopan yhdistämisvälineeseen ja myöskin projektijoukkolainoihin, koska prioriteettialue neljä on se, jossa me tuemme projekteja promoottoreita, jotka pyrkivät innovoivaan rahoituksen, joko julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen yhdistämisellä tai julkisen ja yksityisen sektorin rahoituksen yhdistämisellä. Ja tällä meillä oli koko joukko ehdotuksia. Ja lopuksi Tämä ei ole mitenkään vähän merkityksisintä, vaikka budjetti on vähän pienempi kuin toivottiin. Kohdassa viisi luodaan myös pohjaa tulevalle TNT-kehikolle, josta val- valiokunnassa keskustellaan, kuin myös neuvostossa. Ja siinä tasataan tietä näille ydinverkostokäytäville, ja jos parlamentti tämä vahvistaa, tästä tulee merkittävä väli, väline näiden Euroopan laajuisten liikenneverkkojen parantamiseksi. Ja nämä ovat näitä ydinkäytäviä varten toi, niitä ajavien promotoreiden tukemiseksi. Meillä on myöskin näitä rahtikäytäviä, jotka ovat rautatieliikennettä ja osa tätä ydintoimintaa. Ja sitten meillä on politiikkaprioriteetteja, Mutta jonkun verran myös fyysisiä projekteja tuetetaan tuetaan. pari ehkä pari lukua. Tässä budjetti oli 200 miljoonaa euroa. Pyyntäjä oli 426 miljoonan euron edestä, eli pyyntä oli noin tuplasti kuin varoja mikä on hyvä asia. Silloin voimme taata, että paremmat ehdotukset pidetään ja niille järjestetään rahoitusta. Meillä on aina kaksi vaihetta. Ensin ulkoinen arvio. Se alkoi 2007 tämä prosessi, jossa TNT-toimipanevan viraston kuljetusasiantuntijat arvioivat projektit ja niiden sopivuuden laatu relevantiin EU-lisä, relevanssin EU-lisäarvon ja kypsyyden suhteen. Tämä leikkasi projekteja 138-84 projektiin. Eli ulkoiset arvioivat eivät suositelleet 54 projekteja, jotka ovat täyttäneet tarjouspyynnön perusvaatimuksia. Oma ulkoinen arviointi takaa syvällisen arvioinnin, joten komissio ehdottaa rahoitusta millekään projektille, mitä ulkoiset asiantuntijat eivät puoltaneet. Toisessa vaiheessa komissio tarkastelee suositeltua 80 projektia. Tässä yritetään vielä budjetti ja sisäinen työryhmä, ja saan useamman ryhmän DG ympäristöalue, DG ja DG Movin ja meidän viraston tukemana käyvät läpi nämä suositukset uudestaan ja päättivät suositella 74 ja 84. Eli nämä kattavat viisi prioriteettialuetta. Jotkut hakemukset olivat menestyksekkäämpiä kuin toiset. Niitä mainitaan tässä dokumentin alkusivulla ja dokumentin sivulla 10. Näitte visuaalisesti, miten nämä maantieteellisesti sijaitsevat. Tämä on suhteellisen hyvin levinnyt ja värikoodista näette eri prioriteetit ja rahoituksen koko. 2,5 miljoonaa euroa on keskikoko levitettynä kaikkiin jäsenvaltioihin. Tässä on valintaprosessin ydin. 2012 avataan uusi tarjouspyyntökierros. Projektiehdotuksia ei tehdä enää tänä vuonna, mutta tänä vuonna he aloitamme uuden tarjouspöytäkierroksen ja kerromme sitä valiokunnalle. Se aloitti, on tällä kertaa monivuotinen ja se käytetään ohjelman loppubudjetti mukaan lukien osa budjetista, joka vapautetaan monivuotisen ohjelman keskiaikavälin arvioinnin jälkeen. Mutta enemmän tästä kuin monivuotisen ohjelman kutsua alkaa. Ja sitten ensi vuoden alussa luultavasti on vielä yksi monivuotinen ohjelma, samanlainen kuin tänään esitelty. Tässä painetaan paljon projektiputken valmistelua ja tulevaa TNT-kehikkoa. He toivovat, että tässä viimeisessä vuotuisessa ohjelmassa saamme peittoa kaikkiin jäsenmaihin – ja valmisteluvaihetta mukaan. Niin, että kun Connecting Europe-väline on käytettävissä, tämä projektiputki on kypsynyt ja meillä on projekteja valmiina toteutettavaksi. Enpä usko, että käyn näitä 74 läpi, mutta mielelläni palaan asiaan, jos jäsenet niin haluavat. Kiitos, herra Pake. Rakantian edusta TPPtä, kansanpuoluetta, joten te ensiksi. Non so se sono il rappresentante del PPM. En tiedä, onko EPPn edustaja, mutta kuitenkin sanon sen, mitä nyt tulee mieleen tässä. Halusin tehdä muutaman kysymyksen ja muutaman ehdotuksen tästä esityksestä, joka on aika mielenkiintoinen. Me tulee sivun yhdeksän. En ole nähnyt aikaisemmin tätä asiakirjaa. Näin vasta nyt täällä salissa tämän asiakirjan. Joten en nyt kovinkaan syvällistä ollut voinut tutkia sitä, mutta tulee tämä, tämä sivun yhdeksän kaavioon. Tässä on projekteja kyseessä, suurempia projekteja, jotka ovat tarjolla. Tämä kolmosaloitteen pohjalta. Onko tässä jo rahoja saatavilla vai onko pelkästään vain ehdotuksia? Koska prioriteettialueen kolme suhteen pidän tärkeänä sitten, että pitäisi katsoa myöskin prioriteettialuetta neljä. Meidän pitäisi pyrkiä katsomaan sitä, että ne vähät varat, mitä meillä on tarjolla, niin ohjataan ne sitten niihin aloitteisiin, jotka todellakin hyötyvät näistä rahoitusvälineistä. Joten meidän pitäisi ehkä enää kiinnittää huomioon prioriteettiin neloseen. Me tulee seuraavaan kaavioon. Tässä näen kyllä paljon liittyen rautateihin, mutta mutta ei niinkään meriliikenteeseen liittyviä aloitteita, eli vesiteihin liittyviä aloitteita yleisesti. Tämä mielestäni oli kyllä vaihtoehtoinen liikenneväylä, jota voitaisiin katsoa tarkemmin. Ja kolmas kysymys. En tiedä, ymmärsinkö oikein, mutta te totesitte, että on olemassa toinen toinen kierros tämän vuoden loppuun mennessä. Ja sitten ehkä ensi vuodellekin vielä yksi kierros. En nyt oikein ymmärtänyt tätä. Eli kun pitäisi vuoteen 2013 mennessä päättää nämä asiat, niin päättääkö nyt jo vuoteen 2013 saakka nämä asiat? Tehdäänkö Yksi kerros tänä vuonna ja toinen ensi vuonna, vai kuinka tämä toimii? Haluaisin ymmärtää hieman tarkemmin, kuinka tämä toimii. Ihan vain tiedoksi. Ja sitten kun katson näitä ehdotuksia, näen, että tässä on aika vähän otettu huomioon sitä, mikä on valtioiden välinen jako Otatteko huomioon myöskin valtion rajat vai käsitelläänkö tässä pelkästään projekteja sinänsä? Dank u wel, meneer de voorzitter. Uh, ik ga geen... Kiitoksia, puheenjohtaja. Niin, me saimme tämän asiakirjan, jossa on paljon yksityiskohtia ja voimme käydä sen läpi. Minusta on tärkeää, että komissio, että valiokunta saa kaikki tiedot oikea-aikaisesti, joten kiitos tästä. Tämä on nyt hyvä ensimmäinen läpivilkaisu ja tässä kohdassa kolme, niin mielestäni pitäisi investoida todellakin näihin Euroopan laajuisiin verkkoihin niin paljon kuin mahdollista. Sehän tässä on mainittu. Me tarvitsemme rahoitusta näille verkoille ja lisäksi Nämä projektijoukkokirjat, joukkovelkakirjat ovat myös tärkeä kysymys. Me tarvitsemme selkeää, suoraa julkista tukea näille hankkeille hallituksilta ja toimielimiltä. Sitten kommentti, joka usein tulee esille, kun ajatellaan näitä tutkimustuloksia, niin haluaisimme, että nämä toteutettaisiin konkreettisella tavalla. Ja haluaisinkin kysyä, mikä on ollut kokemuksenne aikaisemmilta vuosilta. Useinhan on voitu todeta, että tutkimustulosten saamisen jälkeen sitten päästään, tai päästäänkö silloin konkreettisiin ehdotuksiin, päästäänkö silloin, saadaanko asiat silloin oikeille raiteille. Eli olisi mielenkiintoista tietää, mitkä ovat olleet ne konkreettiset tulokset näiden tutkimusten jälkeen. Voin jättää oikeastaan tähän, mutta vielä lopuksi kuulin, että komissio tapaa vielä tänä viikonloppuna eh, tehdäkseen tästä lopullisen päätöksen. Saavatko jäsenvaltiot tässä sitten vielä mahdollisuuden sanoa viimeisen sanansa, vai onko tämä nyt lopullinen versio ehdotuksesta? Wow. Aivan aluksi haluan kiittää komissiota näistä perustelusta ja selityksistä, jotka se on meille esittänyt. Ja sitten tämä aloite ja asiakirja, joka itse asiassa tuli jo muutama päivä sitten sähköpostilla, niin siinä tuli sille, haluaisin esittää jotakin kysymyksiä. Tästä asiakirjasta näemme, että on joitakin hankkeita, jotka on valittu prioriteettihankkeiksi asiantuntijoiden ohjauksen myötä. Ja sitten kun ajatellaan näitä Connecting Europe-ohjelmaan liittyviä hankkeita, niin haluaisin tietää, miten tämä menettelytapa näiden hankkeiden valinnan osalta on yhteen sopiva Connecting Europe ohjelman kanssa, koska siellä on tietyt periaatteet määritelty ja miten tämä vaikuttaa näihin, mahdollisu- näihin rahoitusmahdollisuuksiin, koska tässä on kaksi eri menettelyä rinnakkain ja miten sitten voidaanko nämä yhdistää jollakin tavalla jälkikäteen, ovatko ne yhteen sopivia nämä kaksi eri välinettä. Sitten toisaalta haluaisin sanoa, että tämä analyysi, jonka komissio on teettänyt asiantuntijoilla, se, jos nyt oikein ymmärsin, niin sen pohjalta sitten tehdään valinta siitä, mitkä hankkeet saavat rahoitusta. Ja kaikista näistä hankkeista, siellähän on joukossa sellaisia, jotka vaikuttavat kattavat tai jotka sijaitsevat sellaisissa valtioissa, jotka tällä hetkellä ovat melko hankalissa rahoitus- ja taloustilanteissa, ja ne vaativat myös osan rahoitusta tuolta paikan päältä. Ja onko nyt analysoitu valinnan myötä sitä, voiko kyseessä oleva valtio sitten antaa siihen sen osarahoituksen. Sitten kolmantena seikkana haluaisin tuoda esille sen, että tämä valinta, hankkeiden valinta, voidaanko, voivatko jäsenvaltiot jossain vaiheessa hylätä nämä valinnat, esimerkiksi vaikka niiden leikkausten johdosta, joita tämän vuoden ja tulevien vuosien budjetteihin joudutaan tekemään. Tämä on valitseva tilanteen. Kiitoksia. Ja, zunächst bedanke ich mich natürlich auch für den Vortrag und für die... Ensin kiitän komission edustajaa esityksestä ja tästä asiakirjasta. Tietenkin tätä kaikkea ensimmäinen voi ymmärtää, mutta pari kysymystä kaasu- ja sähkökäytävin. Miksi nämä olivat tuotakin liikenteeseen? Miksi tämä oikeastaan energiaa asiaa? Onko tämä valiokunta me oli tästä vastuussa? Mutta halusin vain tietää, miksi se on täällä mukana. Ja jos katsoo näitä taulukoita, niin huomaan, että ne kritiikin kohdat, joita minulla oli, että esimerkiksi tässä tuetaan erityisesti rautatieliikennettä ja maantieliikenne on vähän takalla. Tämä on ihan järkevää. Tämä auttaa ilmastonsuojelussa, mutta tiedämme myöskin, että kun viimeiset 50 vuotta maantieliikennettä on suosittu huomattavasti, niin jossain vaiheessa pitää, pitää jotenkin tämäkin päät, ja sitten tämä kritiikki, kun puhut näistä vesiteistä, tämä on totta. Tämä on aika vähäisessä roolissa täällä. Elbe ja Don, Tonava eivät ole, ovat täällä mukana, mutta en tiedä, oletko ensi vuonna sitten taas uudestaan täällä mukana. Haluaisin kuulla, mikä sitoumus tähän on. Ja onko tämä, mikä tarve sillä on. Mainitsin jo, että Saksassa vesikuljetukset alentuneet 18-12 prosenttiin ja Main Tonava kanaali, joka siellä oli vielä 10 000 yksikköä kuljetuksia ja viime vuonna 651, eh, eli huomattavaa laskua. Ja tällaisen investointinkin rahan hukkausta. Ja sitten valtioiden tukivälineet. Tämä on tietenkin tärkeä asia, koska kansallisten parlamenttien pitää päättää näistä. Heillä on budjettivalta ja kukaan parlamentti tai mikään parlamentti, jota valtaa mielellään luovuta pois. Tämä on mutta selvää. Mutta pääkommenttini on, kun katson näitä suuria kohtia, täällä vaikka sivulla 17, rautatieliikenne, liikenne, Täällä on valtava ympyrä Münchenin ympärillä, Brennerin suuntaan. Ja mitä enemmän nämä, mitä suurempi nämä ringit ovat, sitä enemmän tänne menee myös rahaa ja sijoitetaan tälle alueelle. Ja sitten Pratislavassa nähdään suuri, suuri ympyrä. Ja tämä Baltian Adriameren käytävä – ja tämä on se Itävallan Haiderin tekemä projekti, ettei Klagenfurtti jää kaikkien linjojen ulkopuolelle. Mutta sillä ei ole mitään merkitystä henkilöliikenteen kannalta. Ja kun Itävalta ei yksin pystynyt maksamaan sitä, ne niin halutaan sen Adriameren Baltian projektin luoda. Ja kun katsotaan tätä, niin nähdään on muuta, että Pratislavasta Panonian tasangon kautta vain uudistetaan tätä linjaa täällä, sähköistetään sitä. Ja tämä olisi voinut tehdä 20, 20 osalla rahaa, mitä tähän oikeastaan on sijoitettu. Eli tarkistakaa tämä, tätä suurprojektia. Think big on eilistään tavan ajattelu. Think smart on tämän päivän ajattelutapa. I'm getting members for three minutes if... Anna jäsenille kolme minuuttia, jos mahdollista. Mutta kaikki lönkyttelevät listalle. No niin, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä esityksestä. 44 näistä 74 projektista on tavoitteessa kolme, eli tämänhetkisten TEN-projektien läpivieminen ja nopeutus. Ja tämän huomasin. Ja sitten 35 miljoonaa euroa on tämä toi suurin rahoitusala tavoitteessa kaksi ympäristölle tarjottu kahdeksan projektia yhteensä, kaksi meriliikenteen ilmaston saastumiseen liittyen. Ja sitten sivulla 10 kartalla nähdään eri projektien yhteenveto Pelkiässä ja alkomaissa, eikä vähän sitten keski-Euroopan maille. Mikä syy tähän on? Ja sitten toinen tavoitteeseen kaksi vielä, näen, että tässä CO2-päästöjen vähentäminen liikennealueella on vähän heikosti mainittuna näissä tavoitteissa. Ja sitten tavoite kolme. Totesimme, että tämä tavoite on tärkeä, että TEN projekteja pitää nopeuttaa ja päättää ne loppujen lopuksi. Tämähän liittyy verkkojen luomiseen ja käytävien luomiseen. Ja totta kai ympäristöystävällinen toimintapa on tässä tärkeää, mutta miten pitkälti tämä sitten vaikuttaa tämänhetkisen, tämänhetkisin tavoite tai prioriteettiprojektien läpiviemiseen. Ja sitten vielä tavoite neljä. Täällä puhutaan julkisyksistä yksityistä projekteista. Eikö mitään hakemuksia ollut innovatiivisen rahoitusvälineen käyttöön liittyen? Kiitoksia. Tässä on kysymykseni. Mr. Howitt. Thanks very much. Norton. Kiitos. En ole yleensä täällä. Mutta olen erittäin tyytyväinen sivu sataa suosituksia, joka liittyy Ilin pohjoisosaan, joka liittyy äh, Felixton ja Suffolkin äh, rahtiliikenteen Petersboroughin ja, Petersboroughin ja eteenpäin, joka on minun vaalipiirissäni. sen komissiota tästä päätöksestä. Paikallistiedosta niin voin kertoa, että tämä on äärimmäisen tärkeää meillä. Se parantaa Felixtown sataman asemaa, lisää kauppaa samalla myöskin poistaa ruuhkia, joka estää pa- muuta paikallisliikennettä. Kolme kysymystä. Teidän arvo on meille paikallisesti, mutta voisiko herra Pakke kertoa vähän eurooppalaista lisäarvoa? Miksi tämä on teidän ja komission mielestä eurooppalainen projekti? Paperityöstä näyttää ilmoittaa, että tämä projekti on valmis alkamaan. Voitko kertoa minulle tänään vähän, milloin projekti voisi alkaa? Ja kuten puheenjohtaja ja Pake ovat kuvanneet menettelyjä, eli tässä tämä jäsenvaltioiden komitea ja sitten parlamentin kuuleminen, ajatellen aikaisempia TNT-rahoituksia, minkälainen prosentti näistä alkuperäisistä suosituksista menee läpi? kuinka iso muutos tapahtuu tämän ja loppukierroksen välillä? Onko tämä enemmän kumileiman käyttöä vai odotatteko isompia muutoksia? Thank you very much, Mr. Bradbourne. Äh, <clears throat> Kiitos puheenjohtaja. Kolme pointtia nopeasti. Olen plärnyt asiakirjan läpi. tämä pullonkaulojen poistamisfokus on ihan oikea. Kun voimavarat ovat rajoitettuja, tämä on parasta niiden käyttöä. Haluaisin vahvistaa myös sitä, mitä Rava Bilbao sanoi, eli tämä konfl- mahdollinen konflikti Connecting Europe-välineen välillä. Vaaralla tässä on se, että meillä on kaksi palikkaa, jotka eivät välttämättä sovi yhteen eikä niitä ehkä ole ajateltukaan yhteen sopiviksi. Tätä kantaa halusin puolta. Kolmas koskee ja sitten aikahorisonttia. Monet projektit mielletään prioriteeteiksi. Tuleekaan meillä kuitenkin olemaan erityinen yhteisrahoitusongelma näiden projektien useamman kanssa. Kysyisin komissiolta, onko mitään ehdotusta tai aikamusta laittaa jotain tällaisia auringonlasku, raukeamislausekkeita tai muita sääntöjä, jotka sanovat, että milloin projektit pitäisi ainakin saada aloitettua, jotta myönnetty rahoitus tai virtuaalinen rahoitus, nimellinen rahoitus, pitää käyttää ja ennen jotain takarajaa. Ja sitten pieni vähän tällainen ö, oma kotiseutua koskeva näkökohta ja itä-englantilainen kollegani puhui vähän samanlaista asiasta. Tämä on vähän aika huvittavaa, koska vaikka joku projekti hylättäisinkin, haluaisin joku kommentin tästä, tästä Felix Town M1M16 alueelle ja siitä sitten yhteyksistä eteenpäin pohjoisen teollisuusalueelle. Mitä viitteitä ei ollut? En odota vastausta tänään, mutta oliko mitään ehdotuksia, joka liittyisi näiden risteysten parantamiseen minun alueella? Nämä aiheuttavat merkittäviä pullonkauloja ja paljon onnettomuuksia. Kiitoksia puheenjohtaja niin minäkin haluan kiittää herra Pakeeta komissiosta kaikesta tiedosta, jonka hän meille antoi. Ja haluaisin kysyä häneltä ensiksi. Se, tämä kysymys liittyy hieman siihen, mitä muutkin ovat jo tuoneet esille. Millä tavalla on suunniteltu tätä kilpailua, jos nyt sitä niin kutsutaan, kun ajatellaan valmisteluvaihetta? ja näitä uusia Euroopan laajuisia verkostoja. Ja jäsenmaissahan on ainakin suurten käytävien osalta ja näiden core network-kysymysten osalta tehty tietynlaisia valmisteluja ja jäsenvaltiot ovat esittäneet sellaisia hankkeita, jotka liittyvät näihin tuleviin kysymyksiin, vai ovatko he tehneet näin, vai ovatko he tukeutuneet enemmänkin näihin menneisiin kokemuksiin. Ja tässä mielessä, kun ajatellaan tätä viidettä prioriteettia äh, näistä väylistä, mielestäni se on tärkeä kohta. Sitten tämä poliittinen puoli. Se, että jos nyt on tällainen tarjouskilpailu ja sitten toinen ennen kuin tämä jakso päättyy, niin voihan se olla myös tietynlainen viesti siitä, miten budjettia on käytetty ja nyt me tarvitsisimme tällaista viestittävää tapaa lähestyä, jossa katsotaan ne resurssit, jotka, ne varat, jotka ovat käytettävissä ja, ja sitten katsottaisiin tarkkaan se, että hyödynnetään sitä, mikä on vielä jäljellä, ettei kävisi niin, että, että on tiettyjä käyttämättömiä varoja. Haluaisin sitten sanoa vielä tiettyjen jäsenvaltioiden osalta, joissa on löydetty hyviä käytänteitä esimerkiksi Puolassa siitä, miten sitten voitaisiin katsoa, miten tulevaisuudessa näitä varoja voitaisiin käyttää nimenomaan vaihtaa näitä hyviä käytäntöjä ja tietoja hyvistä kokemuksista. Ja sitten nämä julkiset varat, mitkä ovat niiden kapasiteetit tässä kysymyksessä? Kiitos, κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και εγώ τον κύριο puheenjohtaja. Haluaisin myös kiittää herra... Haluaisin myös kiittää herra Paketa. Minulla on vain kaksi kysymystä. Suurin osa kysymyksistä on tullut jo kollegoilta. Ensinnäkin, ensinnäkin se, että nämä projektit, niissä on siirretty tästä vanhoista ten ajattelutavoista. Ja nyt meillä alkaa uusi kausi ten äh, toten, äh, toteutuksissa. Eli, eli rationaliteetti tässä muuttuu tässä vaiheessa. Ja sitten nämä projektio joukkolainat, projektibondit. Miten ne otetaan huomioon? Tulevatko ne otta, auttamaan näiden projektien toteuttamisessa? Maisnää. Kiitoksia, kun on moni on puhunut <laughs> etukäteen, niin minun ei tarvitse paljon sanaa sanoakaan. Tämä on hyvä. Voin näyttää ehdotusta tästä kartalta, vaan etkö se ole pelkästään rajat ylittävät aloitteet, vaan nähdään kyllä että myöskin nämä pullonkalot ovat. Tämähän on hyvä juttu. Ja toisaalta minua kiinnostaa, mitä edustaja Kosakos totesi täällä projektibondeista. Tiedän, että totesitte, että tässähän liittyen olemassa keskuspankin tekemiä erotuksia, että voidaan käyttää 230 miljoonaa hyväkseen. Olisi mielenkiintoista kuulla, minkälaisia projekteja on kyseessä, mutta niitä ei näy tässä kuitenkaan. Ja toisen herra Bradfordin tekemä kommentti. Oletan, että use it tai lose it periaate on myös mukana näissä projekteissa – mutta tämä, tätäkin kysyttiin oikeastaan täällä, minua kiinnostaisi tietää vastaus tähän. Merci, monsieur président. Merci. Kiitoksia puheenjohtaja, kiitokset komissiolle ja herra Pakeelle tästä asiakirjan esittelystä. Haluaisin tehdä muutaman huomautuksen ja kaksi kysymystä. Ensinnäkin voin sanoa, että kun ajatellaan edellistä monivuotista rahoituskehystä, niin silloin puhuttiin, tai tiedettiin, mikä oli, mitkä olivat nämä puitteet budjetin osalta, ja tätä linjaa nyt jaetaan. Ja nyt emme ole kuitenkaan samassa tilanteessa IMEn osalta. Sitten toinen huomautukseni. Tässä, näissä puitteissa on tärkeää katsoa, mikä on näiden hankkeiden selkeys kohesion osalta täällä on kohesiomaille annettu tietyt miljardit ja sitten niiden mahdollisuus osallistua eurooppalaisiin verkkoihin on taas toinen kysymys. Sitten kysymykset. Jos ajatellaan EMI monivuotista rahoitussuunnitelmaa, voisiko se olla se siinä osassa rahoitusta, josta, johon tämä tutkimuskin kohdistuu, Toinen kysymykseni. Te ette tietenkään voi sisällyttää tai ottaa mukaan näiden jouk- ha- hankejoukkovelkakirjojen osalta sinne sellaisia hankkeita, jotka, joissa on investointipankki mukana. Miten sitten nämä eri rahoitustoimijat voivat tähän tulla sitten tämän kuvion mukaan? viimeinen kysymykseni. Uskotteko, että IMEn osalta muutetaan budjetin kokoa ja silloin tulisi vähemmän tutkimusta ja enemmän, ja enemmän hank- äh, vähemmän hankkeita? Dziękuję bardzo. Z dużą taką uwagą przejrzałem. Kiitos. Luen ehdotukset kiinnostuneena. Yhtä asiaa kysyisin. Luen, että Puolan investoinnit olivat 37 miljoonaa kokonaisuudessaan rakennusalueella ja 2,5 miljoonaa tutkimuksissa, mikä merkitsisi, että kun Puola teki hakemuksensa, yksi asia hylättiin, mutta se pyytäisi vahvistusta näille luvuille lopuksi ihan sananen minulta. Kiitokset asiakirjan esittelystä. Kävin sen nopeasti läpi. Minun silmään pisti niin kuin muidenkin, että te olette yrittäneet kytkeä nämä prioriteetit rajat ylittäviin hankkeisiin. Sehän on meidän valiokuntammekin tavoite aina. Sanoit, että pyritte myös jatkamaan yhteiskäytettävyyden ja yhteenliitettävyyden linjoilla kulutusmuotojen suhteen. Ja haluaisin myös varmistaa, että olemassa olevat eurooppalaiset liikenneverkot jatkavat työtä ja parantavat. Kaiken kaikkiaan asiakirja on hyvä. Nyt se menee jäsenvaltiolle, mutta Täytääkseni vastauksenne Rahauitsille. Harvinaista on, että tähän asiakirjaan tehdään merkittäviä muutoksia. Jos te- tehdään, niin silloin me haluamme tietää miksi. En siis odota mitään radikaaleja muutoksia, mutta herra Pake varmaan vahvistaa tämän vahvistaaksesi vastatessaan kysymykseensä. erik Paljon vastattavaa. Siitä vaan. you very much. I, I hope I won't... Kiitoksia paljon. Pahoittelen jo etukäteen, jos en voi kaikkiin kysymyksiin vastata, mutta voin vastata niihin myöhemmin myös kirjallisesti. Ehkä sitten ryhmiteltyy tänne jotkut kommentit. Nyt katsotaan tätä prosessia, niin voin sanoa ensiksi, että kaikki hankkeet, joita suositeltiin, ne tulivat jäsenvaltioilta. Eli mitään näistä hankkeista ei komissio tai virastot tai ulkopuoliset asiantuntijat ole ö, ikään kuin löytäneet, vaan ne ovat tulleet jäsenvaltioiden kautta. Ja tämä oli tärkeä kohta myös arvioinnin kohdalla. Eli piti vahvistaa se, että yhteisrahoitus oli mahdollista ja yksi kriteeri olikin se, että onko yhteisrahoitus vankalla pohjalla ja voidaanko sitä sitten täytäntöön panna, kuten ehdotuksessa on tehty. Niin, sitten nämä ehdotukset, jotka toimitettiin tämän vuoden huhtikuussa, niin ne sitten sitten ennen vuoden loppua vielä kaikki nämä 74 saavat tietyn rahoitusmuodon ja nehän vahvistukset, saavat vahvistuksensa vielä tällä viikolla jäsenvaltiolta. Ja viime vuosien kokemusten perusteella voidaan sanoa, että tulee paljon kysymyksiä ja ehdotuksia, mutta koko budjetin huomioon ottaen, niin nämä asiat menevät sillä tavalla, että jäsenvaltiot tukevat ja myötäilevät sitä, mitä komissio tässä kohtaa on ehdottanut. Eli nämä 74 hanketta ovat sellaisia, joista vielä jäsenvaltioiden kanssa keskustellaan virastojen myötävaikutuksella. Ja sitten kun tämä tehdään, niin totta kai Tämä yhteisrahoitus tuodaan vielä kerran esille, eli se mitä juuri sanoitte täällä, me haluamme vielä vahvistuksen siihen yhteisrahoitukseen. Rouva Maisne puhui täällä tästä use or, or lose it kysymyksestä ja voin va- vakuuttaa, että näitä projekteja kyllä viedään eteenpäin asianmukaisella tavalla ja tehokkaalla tavalla mutta totta kai näissä rahoitustilanteissa ja taloustilanteissa nämä huolenaiheet ovat myös komission puolella tiedossa. Ja kuitenkin näitä asioita, ne tarkistetaan ja varmistetaan kyllä monen otteeseen. Sitten eh, nämä prioriteettihankkeet ja niiden, niille järjestetty tarjouspyyntö – siellä ei ollut erityisesti kohdennettuja prioriteettikohteisiin, mutta sitten tulee vielä tämä myöhempi monivuotinen hanke, joka tulee tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa, tällainen vuosittainen ohjelma, hieman samassa muodossa kuin se, jota te nyt olette käyneet läpi. Me ehkä vielä sitten äh, mietimme sitä hieman ennen kuin sitä sitten ennen kuin se julkaistaan. Mutta joka tapauksessa kaksi tarjouskilpailua tulee ja 2013 järjestettävä viimeinen tarjouspyyntö, erityisesti Rova Ajalalle, voin sanoa, että me haluamme optimoida budjetin käytön ja 2013 tehtäisiin tämä viimeinen tarjouspyyntö ja sitten katsotaan, mitkä, mikä budjetti on vielä käytettävissä ja 2012 prioriteettihankkeiden osalta tämä monivuotinen tarjouspyyntö ja sitten vielä 2013 tämä tarjouspyyntö. Eli kaksi-kolme kertaa tämä tulisi kaiken kaikkiaan tehtyä ja minulla ei ole huolenaihetta tämän budjetin käytöstä siltä osin. Sitten nämä eri komponentit ja prioriteetit. Kiitokset edustajille näistä kommenteista. Voin tässä yhteydessä sanoa, että olisin mielelläni myös ottanut tänne mukaan lisää, lisää näitä moottoriteitä ja merihankkeita. Usein kuitenkin esitetyillä hankkeilla on se ominaisuus, että ne ovat laadukkaita, joten voimme ottaa ne mielellään vastaan, mutta sitten tietyt eh, investoinnit meri, liikennekysymyksiin, no niissä voimme olla tyytyväisiä sitten Elba, Luxemburg, siellä on hankkeita, joissa jäsenmaat sitten katsovat, ovatko niihin hank- rahoitusta saatavilla. Prioriteetti työohjelmassa itsessään. Silloin kun me käynnistimme tämän tarjouspyynnön, meillä oli raiteet, meriliikenne ja tiehtä oli selkeästi vähemmän. Sitten nämä toiset, toinen ryhmä kysymyksiä, jotka liittyivät näihin yhdyshankkeisiin. Tämä vuosiohjelma perustuu olemassa oleviin suuntaviivoihin ja niissä tulleisiin sisältöihin, mutta tässä ten kysymyksessä olemme viimeisessä vaiheessa ja sitten vanhan ohjelman osalta ja sitten meille tulee tämä uusi tnt ohjelma Täällä on paljon ehdotuksia, jotka liittyvät näihin yhdyskysymyksiin, interconnecting kysymyksiin ja sitten monivuotisessa hankkeessa tulemme vielä keskittymään tähän Core Network hankkeeseen. Siellä on selkeä linkki ja joitakin hankkeita hankkeita tullaan toteuttamaan aivan itsenäisesti ja, ja rahoitus pyritään saamaan tässä yhteydessä tai sitten 2013, kun uudesta budjetista rahoitetaan uusia ohjelmia. Me tiedämme, että tämä interconnecting kohta on sellainen, jossa meillä on paljon erilaisia tavoitteita puhdas liikenne ja innovaatiot, mutta siellä totta kai tarvitaan myös tutkimusta näiden prioriteettien osalta. En voi antaa tässä tarkkoja, lukuja, mutta monet, eh, monet tutkimukset johtavat sitten hankkeisiin. Meillä on monen tyyppisiä tutkimuksia siitä, voidaanko hankkeet toteuttaa, mutta sitten tehdään usein ympäristövaikutus analyysi ja nämä ovat tietenkin suorassa yhteydessä tiettyihin konkreettisiin hankkeisiin. Ja, ja connecting, interconnecting facility ja eurooppalaiset verkot voivat nimenomaan tätä kautta olla yhteyksissä, koska on nämä listat hankkeista, mutta on hyvä tuoda esille se, että monet uudet jäsenmaat eivät ole käyttäneet tätä tilaisuutta hyväkseen. Ja nyt tämä prioriteetti kolme on tässä liitteessä ja sitä ovat työstäneet komissio eh, ja siitä, siinä myös parlamentti ja neuvosto ovat mukana – ja tässä TNT totta kai työstää tätä olemassa olevaa pohjoa ja tietenkin myös jäsenvaltioiden täytyy olla tässä voimakkaasti mukana, jotta voidaan tätä mahdollisuutta käyttää hyväkseen. Sitten ehkä vielä tämä prioriteetti neljä. Siinä on kuusi hanketta ja me olemme tutkimusten pohjalta voineet todeta tai katsoa, miten pitkälle voidaan tällainen investointijärjestelmä sitten saada. Siinä ei ole kyse mistään listasta, jossa olisi lueteltu nämä projektijoukkovelkakirjahankkeet, mutta näiden tutkimusten pohjalta voimme valmistella myös innovatiivisten rahoitusvälineiden käyttöön. Tässä vaiheessa on vain kuusi hanketta. Se on noin kaksi kertaa enemmän kuin viime vuonna, mutta kun ajatellaan näitä projektijoukkovelkakirjoja ja muita uusia rahoitusmuotoja, tässä voimme valmistella myös monivuotista rahoitussuunnitelma? Um, I think I had... Okei, okay. No sitten otan ehkä Kramerin kommentti vielä esille. Jos nyt katson tätä projekteja tarkemmin, niin huomaan, että tässä on myöskin pienempiä rautatieprojekteja olemassa myös. Jos näihin suuriin projekteihin laittaa rahoitus niin se on kyllä toisen ohjelman alla, eikä tämän ohjelman alla sitten. Ja Hovetio, kiitän myös kommentista. Felix Stone rautatieprojektista. Tämä on Sevin ja Tantiemin projektin kaltainen, että pyritään liittämään nämä satamat sitten rautatieverkkoihin. Näistä tulee myöhemmin sitten pää, käytäviä eurooppalaisen kuljetuspolitiikan puitteissa. Ja näin olla, luodaan kestävämpiä kuljetusjärjestelmiä. Ja tähän suuntaan on menossa jo. Tässä taisi ollakin tärkeimmät ja Jaira Bradbonin kommentit Midlandsin alueeseen. No, tämän kommentoin jo. Tässä kaikki puheenjohtaja. Okay, thank you. Selvä. Paljon kiitoksia, herra Pake, esityksestänne ja jäsenten kysymyksiin vastaamisesta. Nyt odotamme torstain päätöstä jäsenvaltiolta ja sitten etenemme mahdollisimman nopeasti. Että saamme ne rahat, jotka on kohdennettu näihin projekteihin, siirtymään projekteihin. Paljon kiitoksia. Emmepä Jan Erik tavata sinua ennen lomia. Hyvää lomaa. Varmasti tapaamme 4. syyskuuta. Kiitos. Selvä. Onko Rova Griesbeck täällä on? Griesbeck kindly told me that she would... Hän ystävällisesti kertoi, että Äh, hän joutui kiirehtimään ees taas, koska hän on myös kansalaisvapauksien valiokunnassa. Seuraava kohta on Horisontti 2020. Itri on vetovastuussa ja Greenspot on sitten vastuussa. Puheenjohtaja, hyvät kollegat, minulle on ilo esitellä teille lausunto luonnos Horisontti 2020 aiheesta – toivon, että meillä on erinomaista yhteistyötä lähiviikkoina näissä puitteissa, vaikka tämä viikko erityisesti omistetaan Levollekin. Ensinnäkin asioiden ennen asia, substanssia vähän menettelystä. Valiokunnalla me kaksi asiakirjaa, eli puiteohjelmaa, asiakirjaa 120 ja sitten 011, joka on tämmöinen kuulemisasiakirja. Tämä kuulemismenettely antaa vähän tekemistä parlamentille. Olen ehdottanut, että valiokunta keskittyy tähän puiteohjelmaan. Ja sitten tämä voidaan ottaa teille tärkeitä erityisiä projekteja työn puitteissa tarkistusten muodossa. Ja sitten substanssiin mennäkseni, mutta yksityiskohtia välttääkseni horisontti 2020 Tämä on tämä Euroopan unionin tutkimus- ja innovaatioprojektin sitten tämä viimeinen piste iin päälle. Meillä on kaikki samat tavoitteet. Eurooppa on tässä, kohdassa strategisessa vaiheessa näillä alueilla ja useammalla sektorilla kilpailu on suurta ja yhä voimakkaampaa kolmansien, maiden suunnalta. Ja sitten tästä täytyy ottaa huomioon talouskriisi. Ja me joudumme vähän orkestroimaan syvällisiä muutoksia talouden alueella, jotta tutkimus ja tieteellinen toiminta säilyttävät teollisen kilpailukykymme. Eli Harste 2020 puiteohjelma säilyttää teollisuuden kilpailukykyä ja tieteellistä huippuosaamista. Ja näissä puitteissa kuljetus- tai kuljetussektorit monikossa ovat avainsektoreita. Niidenkin täytyy kehittyä, että ne ovat integroidumpia, kuluttavat vähemmän energiaa ja erityisesti vastatakseen sosiaalisiin haasteisiin Euroopassa tämän komission tekstin lähestymistapa puiteohjelmassa ja totta kai pitäydyn tässä lähestymistavassa. Tämä me osittain jo hyväksymme pari kuukautta sitten Grossin erinomaisen työn puitteissa. Ehdotetaan jatkamme samaa työtä tavoitteiden saavuttamiseksi ja nopeasti puhukseni painottaisiin kulutuspolitiikan erityisroolia energian unionia ja kulutusalan vaikutusta ilmastonmuutokseen. Meidän täytyy diversifioida kulutuksen energialähteitä, sillä fossiilinen energia ei ole ikuista ja sen ympäristövaikutus on liian suurta ja meidän riippuvuutemme suurta. Päästöjen vähentäminen tapahtuu kullakin kulutusalueella 2020 tavoitteiden, 20 tavoitteiden mukaiseksi. Mietinnössä puhutaan 2020 tavoitteesta. Me lisäsimme siihen lyijykynällä vielä yhden 20, 20, 20, 20 moottoreiden, akkujen, innovoivien infrastruktuurien eteen energiansäästön pitää pysyä mukana. Mutta myös korvaavat kestävät polttoaineet täytyy ottaa huomioon, niin nämä innovaatiot. Niin täytyy lisätä jäteiden, jätehuoltostrategiaa. Ja myös komission kanssa äh, ajoneuvojen aerodynamiikan kanssa optimoidakseni niiden rakenteen ja saadaksemme älykkäämpää laitteistoa. Ja yksi avain tässä on, että liikkuvuuden kasvavat tarpeet yhdistetään liikenteen sujuvuuteen – luomalla intermodaalinen saavutettava koherentti liikennerakenne, joka tarjoaa laatua, joka on innovoiva ja monimuodikuljetusta. Eurooppalaisten tottumukset ja kansalaisten asuinympäristö muuttuu, elämäntavat muuttuvat, niin tämä on olennaista. Ja tässä painetaan erityisesti liikkuvuutta merkittävänä haasteena. Se on taloudellinen työllisyyshaaste, mutta tämä on tärkeää myös asukkaiden elämänlaadulle. Ehdotan, että painotamme kestävyystavoitteita, sosiaalisia tavoitteita kuljetuksen alueella – välttääksemme tai kompensoidammaksemme ainakin liikkuvuuteen liittyvää sosiaalista epätasa-arvoa ja parantaaksemme haavoittuvammassa asemassa olevien liikkujien asemaa. Tieto ja innovointi kaupunkiliikkuvuuden alueella on erittäin relevanttia. Sitä täytyy rohkaista. Tutkimuskeskukset, yritysryppäät, pitäisi, niiden tulee työskennellä kestävän liikkuvuuden puolesta äh, hyvän logistisen verkon äh, kaupunkialueella ja taaja, taajuusalueella vähentääkseen liikennettä, onnettomuuksia, päästöjä, meluja ja parantaakseen sisämarkkinoita ja par- lopuksi taloudellisen kilpailun lisääntyessä globaalisti kulutussektorilla. Kaikki nämä johdannomaisesti esitetyt lähestymistavat auttavat ylläpitämään ja myöskin painottamaan innovointia unionissa ja koulutusalueella lainsäädännöksemme kasvaa jolloin työpaikkoja kaupunkiliikkuvuuden kehittyessä, lisääntyessä ja älykkään ja energiasäästävän kuljettamisen myötä. Me olemme nähneet, miten tärkeää tämä on Euroopalle taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti. Siinä suuret linjat, puheenjohtaja. Toivottavasti voitte allekirjoittaa nämä suuntaviivat. Olen käytettävissä ne kysymyksiä, havaintoja ja ehdotuksia varten. Kiitos. Mr. Marcinkiewicz. Dziękuję, e, panie przewodniczący. Dziękuję sprawozdawczyni za zaprezentowany projekt opinii. Kiitoksia Kiitoksia Horisontti mietinnöstä. Haluaisin todeta, että tämänhetkisessä EUn strategiassa me pyrimme lyömään älyk- älykkäitä ja integroituja kuljetusjärjestelyitä. Ja meidän pitää myöskin painottaa sitä, että tarvitsemme eurooppalaisia liikennejärjestelmiä, jotka ovat kansalaisten lähellä, mutta myöskin ympäristöystävällisiä. Kuljetus ja kuljetusvälineiden tuotanto ovat 6,3 prosenttia PKT Euroopan unionissa. Ja on e- edelleenkin kasvavassa kilpailussa muiden maailman toimijoiden kanssa. Meidän pitää parantaa Euroopan unionin kilpailukykyä tässä ja vähentää niitä haittoja, mitä tämänhetkinen järjestelmä suo. Meidän nopeuttaa kehitystä ja luoda uusia innovatiivisia ratkaisuja ihmisille, infrastruktuureille ja kuljetuslaitosten hallinnolle, jotta saadaan vihreämpiä ja tehokkaampia kuljetusjärjestelmiä. Tähän vaaditaan investointeja. Horisontti 2020 on hyvä ratkaisu tähän. Kuljetussektorin pitää vähentää myös CO2-tuotantoa tai päästöjä ja muita ympäristörasitteita. Meidän pitää päästä irti öljy riippuvuudesta ja silti säilyttää liippu, äh, liikkuvuus. Ja tämä voidaan säilyttää vain innovatiivisilla liikennejärjestelmillä, jotka ovat älykkömpiä ratkaisuilta. Meidän pitää painottaa sitä, että tämä sektori on yksi tärkeimmistä sektoreista, koska se takaa henkilöiden liikkuvuuden ja tavaroiden liikkuvuuden. Kuljetusjärjestelmät ovat yksi tärkeimpiä toimijoita Euroopan unionissa ja tulee palvelujen tarjoamiseen. Ja se tarvitsee myöskin EU-tasoista rahoitusta innovaatioon ja kuljetukseen, jotta voidaan vahvistaa EU-jäsenvaltioiden toimia. Meidän pitäisi tukea tässä liikennealan valkoisen kirjan toimia joilla pyritään luomaan eurooppalainen liikennejärjestelmä. Ja tämä järjestelmä tulee myöskin sitten takaamaan sen, että tiettyjen aloitteiden poliittiset tavoitteet saavutetaan teollisuuspolitiikan puitteissa ja eurooppalaisen digitaaliagendan puitteissa. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä kiitän rouva Beckia hänen työstään ja olen iloinen siitä, että olen voinut tehdä yhteistyötä hänen kanssaan tämän lausunnon puitteissa. Nämä, kosat, jotka, nämä asiat, jotka hänkin otti esille, ovat todella tärkeitä. Meidän täytyisi todellakin pystyä vaikuttamaan innovaatiokysymyksiin, turvallisuuteen ja erityisesti kulkuvälineiden osalta tämä on tärkeä asia ja, ja ainoastaan tavanomaisten kulkuvälineiden osalta, vaan myös esimerkiksi moottoripyöräilyn puolella on paljon tehtävää. Täytyy katsoa, miten eri väestöryhmät, lapset, nuoret, ikääntyneet – otetaan huomioon liikennekäyttäytymisessä ja miten turvallisuuskysymykset ja liikennevälineet, miten liikennevälineet kehittyvät ja kaikki nämä tilastolliset tiedot ovat tärkeitä ja tosiaankin valmistelijat toi esille hyvin tärkeitä asioita liittyen kaupunkialueiden suunnitteluun, ja siihen tilastotietoon, miten katsotaan äh, eri väestöryhmien sijoittumista ja liikkumista ja sitä, miten sitten voidaan järjestää asiat siinä yhteydessä, siinä piirissä, jossa me liikumme ja elämme. Kun katsotaan kaupunkeja, niin siellä on myös paljon ongelmia, jotka täytyy pystyä tunnistamaan. Lisäksi sitten rahoituspuolesta täytyy katsoa, miten uudet rahoitusmuodot sitten istuvat tähän liikenne- ja kuljetuspolitiikkaan. Täytyy katsoa myös innovaatioita. No, innovaatiot eivät tapahdu niin kuin joillakin muilla aloilla pipetin kanssa laboratoriossa, vaan täytyy tehdä muun tyyppistä havainnointia. Meidän täytyy myös katsoa näitä eri e, sopimusmuotoja, tarjouskilpailuja, nimenomaan liikenteen ja kuljetuksen puolella näitä mahdollisuuksia ei ole välttämättä tutkittu riittävästi. Tieteellistä näyttöä aiheesta saattaa olla vähän. Ja sitten tämä vihreiden muotojen, liikennemuotojen tai vihreiden kysymysten mukaan tuonti. Tämä on tärkeää. Meidän täytyy myös katsoa työllisyyden kannalta ja tällaiset sosioekonomiset tutkimukset, niiden antama näyttö on tärkeä. Kun ajatellaan julkisia palveluja ja julkisten liikennepalveluiden turvallisuutta, meidän täytyy sielläkin saada enemmän tietoa ja näyttöä, jotta voimme parantaa julkisten liikennepalveluiden laatua. Meillä on ollut paljon ongelmia ja, ja konfliktejakin ja kuitenkin näiden uusien eurooppalaisten liikenneverkkojen kautta ja muiden uusien hankkeiden kautta meidän täytyisi pystyä menemään eteenpäin ja katsoa, miten nämä sosiaalisetkin konfliktit voidaan ratkaista. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitokset valmistelijalle tästä työstä, jonka hän on ollut tehnyt. Minäkin olen samaa mieltä näistä suurista linjoista, joita hän tässä vie eteenpäin. Haluaisin kuitenkin lisätä joitakin täydentäviä elementtejä. Tässä lausunnossa liikennevaliokunta voi erityisesti korostaa liikennemuotojen tarjontaa ja myös kysyntäpuolta täytyy katsoa ja korostaa näitä infrastruktuuriin ja liikenteen tehokkuuteen liittyviä kysymyksiä. Täytyy myös katsoa, miten kansalaiset ja miten sitten muut toimijat alalla, miten he toimivat kun ajatellaan sitä, että niin suuri prosentuaalinen osuus väestöstä elää kaupunkialueella, niin erityisesti infrastruktuurien kannalta tämä tieto on hyvin tärkeä. Täytyy katsoa myös, miten liikennepuolella voidaan sitten tutkia muita yhteiskunnallisia elementtejä, kuten esimerkiksi työpaikkojen luomista ja lisäksi maankäyttösuunnitelmat, ovat tärkeä asia. Liikenteen turvallisuus, matkustajien turvallisuus ja sitten liikenteen alalla toimivien henkilöiden työolosuhteet. Kaikki nämä ovat seikkoja, jotka täytyy myös ottaa huomioon myös ilmailuliikenteen puolella. Eli tässä joitakin täydentäviä elementtejä, ehdotuksia ehkä tarkistusten muodossa tähän lausuntoon, jotka haluan sitten jättää, jotta voisimme olla mahdollisimman tehokkaita myös tulee vastaisuudessa näiden kysymysten käsittelyn osalta. Damiani. Komission puolesta herra Damiani. Thank you, Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia tästä mahdollisuudesta saada kommentoida asiaa. Ja ensinnäkin on todeta, että me tuemme Rova Krispekin mietintöä. Ja tiedämme, että tässä on paljon tiukka yhteys tämän mietinnön ja sen välillä, mitä Horisontti 2020 raportissa yleisesti todetaan. Erityisesti juuri kuljetussektorilla. Se, että pyritään tässä luodaan saamaan kilpailukykyä ja tavoitteita, politiikatavoitteita aikaan – ja luo, ottaa huomioon tällaisia kuljetukseen liittyviä haasteita, energia, ilmasto, holistinen lähestymätapa, ja todetaan, että kuljetus on integroitu järjestelmä, ja se pyrkii laajempiin tavoitteisiin. Innovaation tukeminen. Pyritään etsimään innovatiivisia ratkaisuja. Ja katsotaan myöskin jälkivaikutuksia talouteen, mitä täällä tämän toiminnan jälkeen tapahtuu. Ja olemme myös erityisellä mielenkiinnolla todenneet, että esittelijä on laittanut tänne useampia aspekteja energialähteistä, terveysvaikutuksista, ympäristö- ja sosiaalivaikutuksista, tiukempaa vaatimusta mm, kaupunki, julkisen liikenteen kehittämisestä ja muista. Tässä vain muutama asia tässä ehdotuksessa ja tarkistuksissa, joita me haluaisimme katsoa hieman eri kantilta. Ja meillä on hieman epäilyksiä niiden suhteen. Mainitsin tässä pari-kolme esimerkkiä, joissa tarkistus 820 puhutaan liittymästä eurooppalaisen teknologian kesken. Ja tämä pitäisi käsitellä jossain toisessa osaa ohjelmaa, että voidaan eritellä tämä, mitä on tässä ja mitä on mainittu jossain muualla. Kuitenkin tämä on tärkeä asia, kun nämä liikenne osa-alueet tässä aloitteesta ovat mukana, voidaan, että voidaan taata se, että yhteensopivuus toimii todellakin. Vastaavalla tavalla, mitä tulee satelliittiperusteisiin sovellutuksiin. On tärkeää se, mitä täällä valmistelija on tehnyt, tai tutkimustyössä pitää katsoa sitä, että välttää päällekkäisyyttä sen kanssa, mitä on muissa ohjelmissa mukana, vaikka avaruusohjelmissa ja kilpailuohjelmissa. Ja keskittyä tässä vain tutkimuksen ja kehityksen aspekteihin kuljetussovellutuksissa. Mutta kuten totesin, tuemme tätä laajasti ja konvergenssitoiveet ovat hyvin laajoja merkin taholtamme. Ja kiitän myöskin näistä muista ehdotuksista ja toiveista, joita täällä on esitetty. Ne tulevat varmaan auttamaan meitä eteenpäin keskustelussa ja odotamme innolla jatkokeskustelua. Anything you want? Rava Griesbeck, haluatteko jotain? Merci, Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi haluaisin kiittää rakkaita kollegoitani heidän panoksestaan ja poluista, joita voimme nyt hahmotella lähiviikkoina. Kiitän yleistoista. Kiitän tästä lisäarvon ideasta, jota pyrimme, voimme pyrkiä ilmaisemaan kautta tämän mietinnön. Olen tehnyt muistinpanoja kaikista huomioista, mukaan lukien Saksan ja mahdollisuudet ottaa huomioon urbanissa liikkuvuudessa nuoret ja tämä idea yhdessä, yhdessä elämisestä – liikkuvuus kaupunkialalla on tässä tärkeää. Rava Duran otti kolme relevanttia polkua esille. Tämä, ää, äh, kol, li, tarjonnan merkityksen kaupunkialueella ja kollegat myös puhuvat lisäarvosta siis. Kiitos komissiolle. Yritämme työskennellä yhdessä. Puheenjohtaja, voisiko pitää teiltä hieman apua? Me olemme pikkasen myöhässä, joten voisimmeko lykätä tarkistusten takarajaa, jotta saisimme hieman työskentelyaikaa, kun tämän mietinnön esitelyä lykättiin, kun se siirtyi valikosta toiseen. Voisiko takarajan siirtää 23. elokuuta 20 heinäkuuta sijasta. Se antaisi vielä mahdollisena parantaa laatua. Kiitos, Rava Grisbeck. Minulla tarkistusten takaraja on tässä 23. elokuuta. En tiedä, näin, mutta se on tarkistusten takaraja. Tarkistukset ja käsitellään 17. syyskuuta äänestysvaliokunnassa 18. syyskuuta. Ja itse äänestys on lokakuussa. Siksi me voi lykätä asioita pitemmälle. Näin tiukalle, että tämä menee. Jos teille sopii 23. lokakuuta tarkistusten takaraja. Ok. Kiitos siitä. Sitten esityslistalla on tutkimusluonnoksen esittely koskien lentorahdin turvatoimia. Onko herra Rosario Macario paikalla? Mrs. Macario. Rova Macario. Hi. Okay, colleagues. Uh... Selvä kollegat. Tutkimus käsittelee lentorahdin turvatoimia, kun rahti tulee kolmansista maista. Viime heinäkuussa valiokuntamme pyysi sitä. Sen tutkimus on tehnyt TIS ja Antoan yliopisto. Sen on laatinut professori Rosario Macario TIS.pitstä. Rova Macario, teillä on puheenvuoro. Jos voit sitten pitäytyä noin vartissa, se auttaisi valtavasti. Ja se nyt varmaan haluaa tästä kysymyksen Frasse Macario puheenvuoroa tehdä. Boa tarde, muito obrigado uh, pela oportunidade de apresentar aqui este estudo. Uh, portanto, o estudo trata... Kiitoksia. Voin mielelläni esitellä tämän tutkimuksen. Tässä tutkimuksessa on kyseessä analyysi mm, lentorahdin turvatoimista, kolmansista maista tulevan lentorahdin turvatoimet. Ja syy, minkä takia teimme tämän tutkimuksen, perustuu kolmeen aspektiin. Ensinnäkin lentorahti on yhä tärkeämmässä roolissa. Ei pelkästään näin liikemallina, siis lentoliikenteessä, vaan myös tärkeänä osana rahtiliikennettä, koska lentoliikenne on yhä suuremmassa roolissa rahtiliikenteessä. Olipa sitten kyseessä pelkästään rahtilennot tai sitten henkilökuljetukset, joissa on myöskin rahtia mukana, Tietenkin lentoliikenne on erityisesti keskittynyt henkilöiden kuljetukseen eri syistä, tietenkin. Ja kolmas asia liittyy myöskin näihin lento iskuihin joissa oli myöskin rahtin mukana terroristilähetyksiä, jonka takia on tärkeää, että tähän asiaan puututtiin ja välttää vaaroja. Tässä on ne kolme syytä. Ja tästä syntyvät sitten kolme tavoitetta. Ensinnäkin pyritään arvioimaan toimenpiteitä, jotta voidaan taata turvallisuus lentorahdille. Ja sitten toinen, että pyritään arvioimaan niitä toimenpiteitä, että voidaan paremmin täytäntöön panna lentorahdin turvallisuus. Ja kolmanneksi pyritään katsomaan sitten mahdollisuuksia, että luodaan sääntelypuitteistoa, joka sitten parantaisi huomattavasti lentorahdin turvallisuutta. Tämä metodi, jota käytimme, perustuu seuraaviin pilareihin. Ensinnäkin katsotaan koko lainsäädäntöä laajasti, joka koskee erityisesti lentoliikennettä, mutta myös lentorahtiliikennettä sitten katsotaan myöskin kirjallisuutta, tieteellistä kirjallisuutta, joka katsoo juuri näitä turvallisuuskysymyksiä. Sitten katsotaan myöskin taloustoimijoiden toimia. Tässä on kolme empiiristä lähdettä käytössä. Meillä oli myöskin sitten kyselylomakkeita. kyselemme sidosryhmiltä sektorin toimijoilta. Toinen oli kyselylomake, joka lähetettiin jäsenvaltioille, jotka vastasivat tähän. Ja sitten tästä tehtiin äh, tällaisia tapauskohtaisia tutkimuksia, jossa katsottiin eurooppalaista tilannetta tällä hetkellä. Tästä syntyi sitten kaksi kuvaa. Ensinnäkin tämänhetkisen toimintapojen tämänhetkinen tilanne ja sitten toinen liittyen politiikkaan ja toimenpiteisiin, sitä pitää tehdä. Ja myös katsotaan sitä, mikä todennäköisyys on onnistua täytäntöönpanossa. Sääntelyn puolella on eri toimijoita, joilla on sääntelyvaikutuksia. Ensimmäinen kansainvälisen tason toimija on kansainvälinen siviili ilmailujärjestö ICAO, ikaun rooli on luoda yleisiä sääntöjä, jotka koskevat jäsen, jäsenvaltioita. Tietenkin tämä järjestön sisällä ovat mukana päätöksen tekoprosessissa mukana, joten tämä on hyvin hidas prosessi ja voi olla myöskin, ettei tarpeeksi tehdä tarpeeksi kunnianhimoisia päätöksiä ja tällöin saattaa olla tämä täytäntöönpano joka mikä tehokasta. Ikäosa on myös ohjelma, joka tarkastelee sitä, että kuinka pitkälti täytäntöönpano toteutuu, mutta tämä tarkasteluohjelma ei ole niin tehokas, koska ei voida taata täyttöönpanon onnistumista. Kuten sinne tämä on järjestö, joka voi antaa suosituksia, mutta ei sinänsä voi mitään seuraamuksia asettaa. Sitten meillä on Euroopan unionin sääntelyverkosto. Tässä on tiettyjä perussääntöjä, jotka on hyväksytty yhteispäätösmenettelyllä. Sitten meillä on täytäntöönpano lainsäädäntöä, joka on komitologiamenettelyn puitteissa hyväksyttyä. Ja sitten meillä on jäsenvaltioiden säädökset, jotka ovat tehneet toimenpiteitä – ja painavat nyt täytäntöön. Entäs USAn tilanne? Miltä se näyttää? Tämä on hieman erilainen kuin Euroopan unionin tilanne. Täällä on TSA, liikenneturvallisuusvirasto, joka luo erityissääntöjä, jotka koskevat kaikkia USAn lentokenttiä ja kaikkia lentoja näille lentokentille – Sen lisäksi on myöskin olemassa erityistoimenpiteitä, joita TSA voi tehdä, vaikka he voivat tarkistaa lentolaitteistoa ja hyväksyä niitä. USAn säännöstö tietenkin syntyvät USAn puitteissa ja niiden sinne tulevien säännöstön puitteissa. Sitten on myöskin itsesääntelyä ja muiden järjestöjen tekemää sääntöä, vaikka IATAN tekemää säännöstöä, jolla on myöskin merkitys ja turvallisuushallintajärjestelmillä. Ja me tulee erityisesti näihin virallisiin turvallisuustarkastuksiin. Sitten meillä on myöskin eurooppalainen kuljetus, logistiikka ja tullipalvelujen järjestö, joka on tehnyt käsikirjan koskien pakollisia turvamenettelyjä kuljetusketjuissa. Eli aina kun puhun turvallisuudesta, puhun sanan security enkä sanan safety englanniksi. Ja mitkä ovat sitten menettelytavat EUn sisällä, jotta voidaan luoda turvallisuutta. No tässä on kaksi menettelyä. Ensinnäkin toimita, toimitusketjun sisäinen turvallisuus ja sitten toiseksi lentorahdin tarkastus. Me tulee toimitusketjuun. Tässä tehdään valvontaa ja tarkastuksia heti kun lähetys lähetetään, niin tällöin tämä tuote tarkastetaan koko ketjun aikana. Ja jokaisen osa tässä ketjussa noudattaa tiettyä sertifikaattia. Ja sitten meillä on tämä rahdin tarkastus, joka tapahtuu lentokentällä yleensä. Tämä ei koko ketjun aikana tapahdu tämä tarkastelu, vaan tämä on vain siellä tapahtuvaa. Ja metodi vaihtelee sen mukaan, minkälaista rahdista on kyse. Joissakin tapauksissa, erityisesti USAan menevissä lennoissa vain yksi metodi on hyväksytty. Nämä ovat nämä molemmat metodit, jotka, joita käytetään samanaikaisesti. ja niitä käyttää eri puolilla maailmaa. Sitten meillä on kolmansista maista tulevia lentoja koskeva menettelytapa, jotka tulevat tänne Euroopan alueelle. Meillä on siirtymäkausi. Ja tämän tutkimuksen tehtävän onkin juuri se, että ne säännöt, jotka ovat vasta äskettä tulleet voimaan, niitä tarkasteltaisiin, jotta vuonna 2014 voidaan sitten tehdä tarpeellisia muutoksia näihin. Vuodesta 2012 helmikuusta lähtien on ollut tiettyjä lentoyhtiöitä, jotka ovat luoneet turvallisuussuunnitelmansa ja jotka pitää sitten ne pitää noudattaa rahtiliikenteelle kolmansista maista. säännöstössä tämä on niin sanottu ACC3-sertifikaatti. Ja sitten heinäkuussa 2014 tulee seuraava vaihe. Tämä turvallisuusmenettely asettaa riippumattomaan tarkasteluun. Helmikuusta 2012 lähtien vastuu on lentoyhtiöillä. Heinäkuussa 2014 mennään sitten riippumattomaan arviointiin joka on jokaiselle lentokentälle erikseen tehtävä. Säännöstön noudattamisen tarkastus antaa tietyille maille poikkeuksia ja toisille maille taas vaaditaan taas tiukempia määräyksiä. Tässä on Tämä liittyy tietyllä tavalla jonkun kunkin maan riskianalyysiin tai jonkun alueen riskianalyysiin koska tämä vaatii myös erilaisia toimenpiteitä. The, um, the... Mitkä ovat sitten suurimmat huolenaiheet, jotka tämä tutkimus on tuonut esille? Olen kuullut useista lähteistä, että on olemassa ensinnäkin tietyt trendit turvallisuudessa tai turvallisuuskysymyksissä ja täytyy katsoa näitä asioita erittäin tarkkaan, erityisesti matkustajaliikenteen puolella, ja katsotaan myös tällaisia uhkia, jotka ovat ulkoa, ulkoa päin tulevia. Eli meidän täytyy kaiken kaikkiaan katsoa sellaisia menettelyjä, jotka ovat tietyllä tavalla vakiintuneita ja sitten täytyy katsoa myös kustannuskysymyksiä, eli monenlaisia asioita on pidettävä mielessä ja, ja niitä täytyy katsoa myös eri asteisina eri viranomaisten, eri jäsenmaiden osalta on erilaisia herkkyysalueita, eli tämä vaihtelee hieman alueittain. Ja täytyy katsoa myös, mikä on jäsenmaan kapasiteettitaso, ja tämä heijastuu kyllä eri menettelyissä myös täytyy myös olla, tehdä muutoksia näissä ohjelmissa, jotka liittyvät siihen, onko tämä lähetyksen alkuperä tunnettu, onko se akkreditoitu. Eli kaiken kaikkiaan tässä tarvitaan yhä enemmän ja enemmän yhteistyötä ja tietojen vaihtoa. Ja tämä ohjelma ei vielä tässä vaiheessa – ole voinut jakaa kaikkia tietoja eri tahojen välillä, mutta tähän me nimenomaan pyrimme parannettuun tiedonvaihtoon. Sitten täytyy katsoa näitä teknologisia ratkaisuja. Siinä voimme ainakin tehdä parannusta, kun ajatellaan rahdin turvallisuutta. Tässä on kokonainen ongelma tai huolenaihe rypäs ja kun näitä turvallisuusmenettelyjä sitten implementoidaan, niin me voimme todeta, että näitä ICAO-sääntöjä ei ole sovellettu. Eli mitä tulee soveltamiseen, niin tarvitaan niiden sääntöjen soveltamisen vahvistamista ja, ja ICAOn ajattelut tapa on kuitenkin sellainen, että sanotaan, että siellä ei ole tietynlaista yhdenmukaisuutta, mutta se on elin, joka jossakin tapauksissa ei ole voinut reagoida riittävän nopeasti silloin, kun riski on käynyt ilmi tai tullut esiin. Ja sitten nämä operaattorit niilläkin on vaikeuksia nimenomaan sääntöjen soveltamisessa. Ja uudessa lainsäädännössä ei ole vielä tällaista kustannusanalyysiä, koska on tarpeen katsoa, minkälainen vaikutus lainsäädännöllä on kustannuksiin. Meillä ei ole myöskään vielä analyysiä siitä, mitä se maksaa, jos mitään ei muuteta jos ei tätä toteuteta. Tätä ei ole tehty, mutta sitä tarvitaan. Meidän pitää luoda uusia, uusi strateginen visio siitä, miten turvallisuutta lentorahdin osalta Euroopan tasolla voidaan parantaa. Ja kun ajatellaan näitä turvallisuusmenettelyt, ja niissä täytyy olla koko ajan mukana tällainen riskianalyysi. Sääntöjä täytyy myös tasapainottaa paremmalla tavalla, kun ajatellaan näitä ulkoisia uhkia, mutta myös sisäisiä uhkia. Eli siellä täytyy olla tietty tasapainoja täytyy ottaa huomioon mm, matkustajien osuus, tietyt menettelyt, jotka sielläkin täytyy toteuttaa. Ja investointi turvallisuuteen, turva, näihin erilaisiin välineisiin ja infrastruktuuriin on myös asia, joka on otettava huomioon. Eli tarvitaan enemmän äh, kumppaneiden välistä yhteistyötä. Täytyy katsoa, mitä viranomaiset tekevät ja täytyy huolehtia siitä, että se tehdään asianmukaisella tavalla. Eli turvallisuutta täytyy tätäkin kautta valvoa paremmin. Se, mitä tässä nyt sitten pyritään sanomaan, on se, että me tarvitsemme lähestymistavan tai paradigmojen muutosta rahdin turvallisuuden osalta. Me olemme tällä hetkellä tilanteessa, jossa, joka tässä kuvataan. Ja kuten näette, tässä on tällainen kuvio siitä, miten tietyt standardit on asettuneet. Meidän täytyy parantaa tätä kuviota, meidän täytyy saada kuluja alemmas ja meidän täytyy saada myös tämä vastuu, vastuunsiirto tapahtumaan siten, että se on oikealla tavalla asetettu. Vastuun jakaminen eri tahojen välillä on joskus huono ratkaisu. Joskus emme voi tehdä mitään Ja nyt mitä halutaan tehdä on se, että halutaan ylläpitää ja vahvistaa luottamusta. Ja tässä on tällaista vastuun siirtelyä, mutta menettelytapoja pitäisi yksinkertaistaa ja tätä kautta parantaa yhteistyötä ja ja turvallisuutta ei pidä katsoa pelkästään sopimusten ja byrokratian kautta. Meillä on liian paljon olemassa olevia lainsäädännöllisiä keinoja ja tämä tekee koko kuvasta moni, liian monimutkaisen ja liian hankalan. Meidän täytyy Euroopan tasolla saada koko kokonaisuus tehokkaammaksi. Meillä on tällaisia vihreitä laatikoita, ja meillä täytyy olla myös toimia, jotka eivät perustu ainoastaan sopimuksiin, vaan todelliseen yhteistyöhön eri toimijoiden välillä. Täytyy myös standardisoida tiettyjä vaatimuksia ja se täytyy myös toteuttaa siinä, miten koulutetaan näitä tahoja, jotka sitten soveltavat sääntöjä. Tarvitaan parempaa tietoa, eli on tietynlaisia rakenteellisia uudistuksia, joita tarvitaan. Tähän suuntaan meidän pitäisi siis edetä. Ja mitä nyt sitten voimme tehdä? Me tarvitsemme tietynlaisia paketteja, poliittisia toimenpiteitä. Ja voimme tietenkin katsoa, mitä on jo tehty ja sitten katsoa, mitä vielä pitää tehdä, jos ajatellaan tämä direktiivi 300 kautta 2008, ensinnäkin se, sitä pitää implementoida ja täytyy katsoa, minkälaisia toimijoita markkinoilla on. Lisäksi myös nämä lisenssikysymykset on asia, joka pitää ottaa huomioon. Meidän täytyy katsoa myös menettelyjä, jotka ovat eniten yhteistyötä suosivia ja katsoa sellaisia menettelyjä, jotka ottavat myös huomioon matkustajien huolenaiheet ja turvallisuuden. Eli sekä rahti että matkustajat samanaikaisesti. Ja tästä uudesta, säännöstä, uudesta asetuksesta täytyy tehdä myös vaikutusanalyysi. Kulut ovat tärkeä sen osalta, mitä soveltaminen, implementointi tulee maksamaan, mutta täytyy myös katsoa, mitä se maksaisi, jos implementointia ei toteuteta. Tässä siis kaiken kaikkiaan se, mihin, mitä olemme saaneet aikaan. Ja, vielen Dank, Vorsitzende. Vielen Dank auch für den Bericht. Äh, das Thema Sicherheit. Kiitoksia puheenjohtaja. Etenkin turvallisuusteema on hyvin monimutkainen aihe, mutta tämä liittyy myös siihen, että me eurooppaisella tasolla pitää parantaa yhteistyötä. Se, mitä voi lukea teidän tutkimuksesta, niin mitä kuulin tästä, niin vaikuttaa siltä, että me tulemme tulevaisuudessa yhdessä EUn tasolla, mutta myöskin kansainvälisellä tasolla tarttumaan asiaan. Menneisyyden virheet olivat varmaan sellaiset, että me EU-teemme jotain aloitteita, jotka ovat sitten kansainvälisellä tasolla kuitenkaan saaneet tukea. Me olemme hieman jätimme sitten myöskin näissä aloitteissa myöskin kansalliselle toimille vielä liikaa vapauksia. Että tämä oli ehkä liian monimutkaista. Riskien arvioinnista on samaa mieltä teidän kanssanne. Tämän pitää olla perustana. Ei pidä olla mitään hallinnollista turvaa, vaan tehokasta toiminnallista turvaa, jossa tietenkin vastuu on hyvin tärkeässä roolissa. Vastuuhan tulee esille myös näistä esimerkkeistä, joita esititte, vaikka Belgian esimerkki. Jos vastuuta siirretään toiselta toiselle, ja silloin turvallisuus jää kyllä alakynteen. Meillä on silloin hallinnollinen turvallisuus. Eli tavallaan siirretään sitä vastuuta vain seuraavalle aina ja tämä niin sanotussa turvallisessa toimitusketjussa ei voi olla tulevaisuuden ratkaisu. Meidän pitää jakaa turvallisuus alusta loppuun saakka, ettei kukaan voi livetä vastuusta. Ja lopuksi autonomia on tärkeää, mutta myöskin vastavuoroinen tunnustaminen on tärkeää. Jos vaikka voidaan tuotteiden skannausta tehdä jossain maassa, mutta kaikissa maissa sitä ei hyväksytä kuitenkaan, niin tällöin tämä ratkaisu ei tuo meille mitään. Me olemme investoineet paljon tällaiseen ratkaisuun, mutta se ei vie meitä eteenpäin. Kyllä teknologiassa pitää tunnustaa vastavuoroisesti toimet ilman, että turvallisuus varnetaan. Tämä olisi hyvä lähestymistapa ja tärkeä lähestymistapa. Toivottavasti tämän teeman yhteydessä emme enää tee näitä menneisyyden virheitä uudestaan, vaan että pääsemme todellakin asiassa eteenpäin. Ja se De Grandes esittelijämme lentoalueella. Sí, muchas gracias, señor presidente. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluan kiittää tästä kattavasta tutkimuksesta, joka meille esiteltiin. Ja tämähän ei koskenut ainoastaan näitä uhkakuvia, vaan olemassa olevaa lainsäädäntöä rahtien turvallisuuden osalta. Haluaisin tuoda esille joitakin täydentäviä elementtejä. Haluaisin muistuttaa, että omassa mietinnössäni puhuttiin näistä turvatoimista matkustajien osalta, ei ainoastaan näiden aikaisempien uhkien vuoksi, vaan myös muista syistä. Ja tästähän on myös tehty mietintöjä ja kun ajatellaan tätä tutkimusta, niin voimme riskianalyysin osalta mennä, päästä eteenpäin, kun ajatellaan niitä suhteutettuja lukuja, joita liittyy rahdinkuljetukseen ja sitten taas kun ajatellaan matkustajiin kohdistuvia uhkia, niin olen samaa mieltä siitä, mitä puhuttiin näistä suosituksista. Olisi hyvä, että meillä olisi vielä tiukempi tai tarkempi analyysi, jossa otettaisiin huomioon nämä turvastandardit, jotka tarvitaan tässä vaiheessa. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset myös raportista tutkimuksen. Herra Grandes Pascual, hänen mietinnössään katsoimme myöskin turvallisuutta ja otimme silloin myöskin rahdin turvallisuuden mukaan sitä ajankohtaisesta tapahtumasta johtuen, niistä paketeista johtuen, joita oli silloin löydetty. Ja huomasimme, että matkustajien turvallisuus, turvallisuus on vain yksi kolikon puoli vaan pitää katsoa myöskin niitä matkatavaroita ja rahtia, joita siellä kuljetaan. Tämä ongelma ei ole vielä ratkaistu. Meillähän on tavallaan hyviä, luotettavia kuljetusketjuja, joita tutkitaan ja tarkastetaan, mutta se pitää tietenkin edetä tutkimuksen ja kehityksen avulla – en tiedä, onko mitään optimaalista tekniikkaa olemassa, jossa voitaisiin maailmanlaajuisesti skannata ja tutkia, ettei siellä mitään vaarallista rahtitavaraa ole. Vai mitä metodeja tässä voitaisiin käyttää? Mainitsemanne harmonisointi ja standardisointi. Tämä on ainakin tärkeä asia. Mutta olen huomannut jo, että eurooppalaisellakin tasolla se on vaikea ja kansainvälisesti se on vielä vaikeampaa. Joten Kiitokset tutkimuksesta, mutta tästä syntyy vain lisää kysymyksiä eikä niinkään vastauksia, joten meidän pitää jatkaa tällä tiellä. Ja katsotaan, mitä saamme sitten aikaiseksi. Miss Durant. Merci, Monsieur le Président. Kiitos, puheenjohtaja. Toteaisin ensin kaksi asiaa. Ensinnäkin Rova, otitte esille sen, mitä minkään tekemättömyys maksaisi sen riskin arvioin. Matkustajana olemme omaksuneet saman lähestymistavan, jos ajatellaan kaikkia näitä kontrolleja, kaikkia näitä nesteitä, joka on tämä nestekysymys samassa komitologia. Minä vastustan sitä, että nesteitä pitäisi hinnalla millä hyvänsä kontrolloida nesteitä. Kustannukset ovat isot, riski ei ole todellinen. Mm. Leikkokuppien kuljettamisella ei ole mitään le- lentoliikenteessä, joten toivon, että lentorehti vähenee. Mutta jos se tuotannon siirtymisellä vähenee, niin riski vähenee. Lentorehti on kuitenkin olemassa, mutta ei kysymys ainoastaan säätelystä tai sertifioinnista, vaan yhteistyössä tai ihmisten välillä. Tämä liittyy myös henkilöstön, kenttähenkilöstön koulutukseen. Siellä yhteistyötä voi tehdä. Ja siellä on vähiten koulutetut prekaarimissa asemassa olevat joustavimmat työntekijät. Jos henkilökunnan asema on niin heikkoja, ei ole mikään ihme, jos yhteistyö on niin vähäistä. Sitten tämä yhteisvastuullistaminen ja määräysten antajien vastuullistaminen. Se, että joku allekirjoitusta paperi voisi vapaata hänet vastuusta, niin tässä täytyy vähän tarkemmin miettiä tarkemmin lain samentamista. Eli toisin, toivoisin, että lentorahti vähenisi, toivoisin, että riskin arvioita käytettäisiin paitsi lentorahtiin myös liikenteeseen, ja jos haluamme sitä varmuutta, niin lisätkäämme henkilökunnan koulutusta, niin että se aidosti kykenee tekemään yhteistyötä informaatioketjussa, kun täytyy riittävästi turvallisuutta taata. Thank you, Mrs. Foster. Well, thank you very much. Paljon kiitoksia professorille esityksestä. Valitettavasti minulla ei ole ollut aikaa lukea asiakirjaa kokonaisuudessaan. Oli vaikea lukea noita kalvoesityksiä. Se oli hankalaa täältä, mutta tämä punainen lanka kyllä meni perille en ole varma, tiedäkö mitään, mikä, mitään uutta esityksen jälkeen, jota en mä aikaisemmin olisi tietänyt. Kymmenen vuotta sitten olin esittelijänä liittyessä lentokenttien toiminnan lähetämiseen 99 jälkeen. Ja en usko, että tähän kaikkeen on yksin yksinkertaista vastausta, en usko, että on normatiivista vastausta, ei yhden koon vastausta, Ei ainoastaan siksi, että riski, riskit vaihtelevat maittain. Miten eri maat ryhtyvät asianmukaisiin askeleisiin toimiin, niin kuin sanotaan. Ja ne voivat taata erilaisen turvatason kuin jotkut muut. Kysymys siitä, kukaan on väärässä ja oikeassa ei ole ihan relevantti kaikki tekevät parhaansa ja toimivat etuensa mukaiseksi. Mutta etyhiössä säätöjä on. asetuksia pitää noudattaa. Olette ikään suhteen oikeassa. Se on enemmän neuvonantava, neuvonantava elin. Sillä ei ole juridista vääntöä sääntöjen täytäntöönpanemiseksi, mutta jäsenvaltiot yleensä pyrkivät kyllä sitten hoitamaan tämä. Ja vastuun jakaminen on ehdottomasti oikeassa mutta meidän on edettävä tällä tilalla, niin kun mietimme uutta säätelyä. Me tiedämme, että eh, hyvä, eh, hyvä tiedustelutoiminta. Sen ansiosta meillä ei ole ollut tänne sattumuksia rahtitavaran suhteen. Ja en ole Robert Duranin kanssa samaa mieltä. se, että joku on alalla, että se on vähemmän maksettu automaattisesti ja vähemmän koulutettu. on uskon, että tämä on ratkaisu. Jos yritys todistaa ihmisiä heillä on tehtävä, ja yleensä heillä on sitten neuvotteluvapaudet. Yritykset pitävät huolensa siitä, että työntekijät ovat hyvin koulutuksia ja muuta. Me istumme täällä, enkä pääse eteenpäin. Olen vakuuttunut, että henkilökunta tekee hyvää työtä. Yrityksellä vastuunsa. He tietävät, että heidän täytyy pärjätä tämän kaiken kanssa. Mutta välillä, mitä tulee näihin taustatarkistuksiin henkilökunnan suhteen, meillä voi olla tietosuojaa yhtäältä. Mutta täytyy tunnustaa, että jos haluaa työskennellä herkällä alueella, työnantaja pyytää informaatiota teistä, koska heillä on vastuu muille kansalaisille. Se on vaikea kysymys jollekin jäsenvaltiolle. Kaiken kaikkiaan olet oikeassa, että on teknologisia ratkaisuja, jotka edistävät koko ajan. Jonkun rahdin suhteen on vaikea viedä sitä esimerkiksi metallipalstamalla läpi. Hevosta ei voi viedä, tai valtavaa rahtitavaraa. Mutta nämä tunnetut toimittajat, jotka kanssa olivat tekemässä ää, omassa mietinnössäni avaruusteknologian suhteen. Tärkeintä on, kuka tietää kenet ja tietää, mistä tavara tulee. Tämä on tärkeää, kun on kolmansien maiden kanssa ongelmia. EU on KK, mutta maita, jotka voivat olla hankalia, jos on portista epävakautta ja muuta. Kaiken kaikkiaan teosuus pärjää aika hyvin. Takaa kaikkien turvallisuuden mahdollisimman hyvin. Suurin osa rahdista menee henkilörahdissa, matkatavaroidessa olemassa. on kiinnostava nähdä, mitä komissio sanoo vaikutusarvioinnista, joka on erittäin kattava. Mitä hän komissio haluaisi tästä eteenpäin? Okei, okay, okay, komissio. Mrs. Strauss-Schneider. The floor is yours. Thank you and good afternoon uh, to all of you. Kiitoksia, hyvää iltapäivää kaikille. Tämä lentorahtikeskusteluhan tämä on. Pidetään nyt tässä, tästä aiheesta kiinni, vaikka muita aiheitakin täällä on heitetty jo esille lentoturvallisuuteen liittyen, jotka eivät liity tähän aiheeseen. Mutta uskon, että opitti tämän skannauksen yhteydessä, kun puhutaan nesteistä ja muista, niin että unionilla on melko vakaa turvallisuusjärjestelmä käytössä. Ja tämä on erilainen kuin monilla muilla teollisuuden sektoreilla. Me teemme jatkuvia tarkastuksia, vaan valvontaa lentokentillä ja katsomme, miten rahtia käsitellään siellä ja miten rahtia välittää eteenpäin. Tutkimme rahtia kyllä. Ja meillä on 40 lentokenttä ja viranomaistarkastusta, joten me arvioimme kyllä näitä toimijoita siellä. Se tapa, millä harmonisointia on saatu aikaiseksi viime vuosina, on aivan aika uskomatonta. Meillä ei ole mitään artiklaa 15, joka toteaisi jäsenvaltioille, että lentokenttänne ei, ei ole toimintakykyinen lentorahdille ja matkustajille tämän hetkisen tilanteen mukaisesti. Joten ehkä tämä raportti voi tavallaan auttaa meitä jollain tapaa. Ja jäsenvaltiot voivat saada nyt oikeat kommentit sieltä. Koska tiettyjä asioita otti hyvin tummasävyisesti esille, mutta meidän kantamme on kyllä vähän positiivisempi. Kuljetusketjun turvallisuus on tärkeä turvallisuudessa. Tietenkin pyrimme tietenkin ottamaan huomioon myöskin muissa maissa, ja monet muutkin alueet ovat valmiita ja halukkaita käyttämään tätä välinettä hyväkseen, jota on hyvin pitkälle kehitetty, ja joka on myös sellainen, että voi, meidän teollisuutemme on valmis tekemään tämän 10 prosenttiset tarkastukset koska tämä lentokenttätarkastus tuottaa sitten yksi kalleimpia tapoja tehdä näitä asioita. Riskiperusteisuus, ja toisaalta tämä pitää mennä risku, riskiperusteista. Lentorahti lainsäädäntö, joka tuli helmikuun alussa voimaan tänä vuonna, oli ensimmäinen riskiperusteinen lainsäädäntö, jota on koskaan tehty. Jäsenvaltiot auttoivat komissiota tekemään täydellisen riskiarvioinnin meidän terrorismin vastaisen sisäministeriön ja muiden kollegoiden avulla on tehty täydellinen riskiarviointi lentorahdasta ja tämä on ollut pohjana lainsäädännölle. Pyrimme jatkamaan tätä tekemällä muutoksia poikkeuksiimme ja teemme tiukempia toimenpiteitä lentoraadille. Näitä on tehty viimeaikaisten tietojen ja uhkien pohjalta kolmansien maiden lentokentiltä tulevan rahdin suhteen. Ja lopuksi, jos ei meillä olisi harmonisoitua ja, ja vakaata järjestelmää, se mitä tapahtui ensimmäinen kesäkuuta tänä vuonna ei olisi tapahtunut. EU ja USA hyväksyivät vastavuoroisen tunnustamisen monen tahojen lentorahti turvallisuusjärjestelmän tunnustamisen. Tämä poistaa kaikki kaksoistarkastukset EUn lentokäntillä rahdille, joka on menossa USAn suuntaan. Meillä ei olisi tällaista vastavuoroista sopimusta, jos ei meidän järjestelmä olisi hyvin pitkälle harmonisoitu. Ja meidän kumppanimme ei olisi tyytyväinen siihen, mitä tapaa meillä käytämme näitä sääntöjä, että ne ovat johdonmukaisesti sovellettuina kaikkialle EU-ssa. Kiitoksia puheenjohtaja. Professor Macario, would you like to respond? Macario, haluatteko vastata näihin havaintoihin? Paljon kiitoksia näistä eri kommenteista. Olen yleensä ottaen samaa mieltä sen kanssa, mitä täällä on sanottu. Ja nämä asiat heijastuvat tässä raportissamme. Nämä kysymykset ovat monimutkaisia. Ja kysymys turvallisuudesta ja turvallisuuden ketjusta on järkevä ketju. Sillä on omat hyvät puolensa, mutta, mutta tässä on paljon puutteita täytäntöönpanon kannalta. Kaikki toimivat eivät kanna vastuuta ihan samassa mitoin että meidän täytyy muuttaa paradigmaa, jotta saamme paremman tasapainon sen suhteen, mitä tehdään lentomatkustajalle, mitä tehdään lentorahdille. Täytyy muistaa, että paljon rahtia matkustaa, matkustaa lennoilla. Joten lentomatkustajien rahdin turvallisuusaspekti täytyy tässä painottaa. Tämä konseptuaalinen muutos on älyllisesti järkevä, mutta että se todella kantaisi hedelmää, se täytyy täytäntöön panna. Turvallisuusaspektit, riskinarviointi, informaation jako. Se pitäisi tapahtuu menettelyssä niin yläjouksella kuin mahdollista. byrokratian ei pitäisi vaikuttaa tähän. Nämä käsitteet lähinnä delegoivat ja siirtävät vastuuta. joka antaa vähennettyä todellista turvallisuutta. Joten tilanne on monimutkainen. Paradigmaa täytyy vaihtaa. vastataksemme nykyyritysten vaatimuksiin. Otan huomioon uuden teknologian uudet koulutusvaatimukset, jotka mahdollistavat toiminnan eri ketjun vaiheessa. Meillä täytyy olla lähentynyt, harmonisoitunut käsitys siitä, mitä riski on, ja yhtenäisempi käsitys riskin arvioinnista – Tätä järjestelmää täytyy parantaa. Se on saattanut palvella meitä kohtalaista, mutta nyt se täytyy parantaa ja jatkaa sen parantamista. Niin, että näin me emme lisää kustannuksia yrittäjille. Joten täytyy jakaa vastuuta ja vähentää epäsuoria ja suoria kustannuksia. Paljon kiitoksia professori Makario, että tulitte tänne esittelemään mietintönne ja vastasitte kysymyksiin. Paljon kiitoksia. Kollegat, meillä on 20 minuutin breikki ennen kuin matkailualaa käsittelevä työryhmä tapaa. Eli istunto on keskitetty puolkuuteen ja voin kertoa, koska seuraava kokous on, se on torstaina 6. syyskuuta yhdeksästä puoli seitsemään.